keskittyä tähän informaation nimenomaan ajatellen uhan tasoa. Siksi mainitsin tässä aiemmin, että teemme yhteistyötä Natonkin kanssa tässä kysymyksessä. Me aiomme katsoa, kuinka paljon on tätä manipulointia ja katsomme, mitkä ovat aikomukset. Eli vastuullamme on myös koordinoida ja kohdentaa tätä työtä. Arvoisa parlamentin jäsenet, minä uskon, että kaikki olemme tietoisia siitä, että digimallankumous ja muutos, kun on internettiä ja yhteisöviestymiä, Ja toisaalta se on ihan fantastinenkin asia. jo parempaa elämää ihmisille. Mutta täytyy ymmärtää myös vaarat. Kun olen nähnyt, mitä voi tapahtua olohuoneessa, niin voi käynnistää humanitaarisen avun, pelastaa ihmisiä – mutta yhtä lailla sitä voi järjestää humanitaarisen kriisin, jopa kansanmurhan. Katsokaapa, mitä Turahingassa tapahtui. Me voimme myös siihenkin puuttua, että onko se lähtökohta vallankumouksille. Ajatelkaapa Maidania ja Ukrainassa. Se käynnistyi yhteisöviestimissä. Eli ei tämä ole niin mustavalkoista. Meidän täytyy tukea hyviä asioita, mutta sitten puuttua myös vaaroihin. Lyhyesti reagoisin vielä joihinkin teidän kommentteihinne. Ensinnäkin aliarvioitu budjetti. Me olemme jo lisänneet tätä budjettia ja sen jälkeen, kun meillä on omat yksikkömme, jotka käsittelevät disinformaation torjuntaa, meidän täytyy olla parempia analyysissä, tukea tutkimusta, meidän täytyy havaita paremmin ja valistaa. ei pelkästään suurella summilla tätä hoideta. Me olemme jo käynnistäneet arvokkaan yhteistyön EU-toimielinten, jäsenvaltioiden, alustojen, kansallisyhteiskunnan ja tutkijoiden kanssa. Kuten oikein totesitte, meidän täytyy kehitellä parempaa tekniikkaa myös näiden havaitsemiseksi, jotta voidaan tietoa analysoida. Jos sitä on vahinkoa yhteiskunnille, meidän täytyy myös vaalia suojella paremmin ja ottaa ihan vakavasti myös se vaatimus, jonka yleinen tietosuoja-asetus on asettanut, että sillä pyritään myös järjestäjien yksityistietoja suojella, ettei se tule toista Cambridge-analyytikaa. Meidän täytyy paremmin pärjätä avoimuudessa, läpinäkyvyydessä myös rahoituksen osalta, kun rahoitetaan poliittisia kampanjoita. Meidän velvollisuutenamme on taata, että jäsenvaltioissamme ja EU:ssa ei tule vastaan tapauksia, niin että viimeiset vaalit ovat viimeiset vapaat vaalit, koskaan ei tiedetä. Mutta meidän velvollisuutenamme on taata se, että saamme vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit. Vaaleissa ei saa tulla sellaisia voittajia sen takia, että he valehtelevat paremmin. Me tarvitsemme voittajat, jotka e, eivät vain käy, emme saa halua voittajat käyttää vain likaista rahaa, likaisia keinoja. Siinä tarvitaan työtä. Eli olisi tässä paljon muutakin kommentoitavaa, mutta taisi mennä jo yli ajan aika reilusti. Kiitos huomiostanne. Odotan mielenkiinnon yhteistyötä ja kiitos vielä teidän tuestanne uudelle komissiolle. Danke, Frau Kommissarin. Für den Rat antwortet uns... Kiitos. Neuvoston puolesta vastaa jälleen Rova Tuppurainen meille. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos jälleen mahdollisuudesta osallistua tähän keskusteluun, joka on todellakin ajankohtainen. Myöskin painopiste alue puheenjohtajakaudellamme. Velvoitteemme on todellakin olla säästämättä ponnistuksia estää sokkeutuminen vaaleihin niin, että samalla täysin kunnioitetaan perusoikeuksia viestimien vapaus, kokoontumisen vapaus. Monet teistä olette viitanneet erityisesti Venäjän vaikuttamiseen. Tietysti tämän huolen kirjaamme ylös. Ponnistukset eh, tämän torjumiseksi on otettu esille neuvoston päätelmissä Eh, helmikuussa tänä vuonna. Horisontaalista työtä, eh, monenlaista työtä jatketaan. Rajojen yli myös opimme toisiltamme tietojen vaihdosta ja parhaista käytännöistä. Vaikka edistystä on saavutettu, niin valppaana täytyy olla edelleen. Odotamme kovasti tätä eurooppalaista demokratian toimintasuunnitelmaa, jonka uusi komissio esittelee, ja yhteistyötä teidän kanssanne ja teidän kanssanne varapuheenjohtaja Jourova, jotta voimme edistää aloitteita, joita ehdotetaan. Kiitos vielä kerran puhemies. Kiitos keskustelu päättyy näin tähän ja tullaan seuraavaan kohtaan esityslistalla. Komission varapuheenjohtajan lausuma ja ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma tilanteesta itäisissä naapurimaissa. Ja nyt toivottaisin hyvin tervetulleeksi komission varapuheenjohtajan Rova Mogherinin. Ja nyt kun todennäköisesti on viimeinen kerta, kun minä olen puhemiehenä, kun te puhutte, niin eh, siinä onkin syytä jo kiittää teitä siitä, miten paljon olette viettänyt aikaan tässä talossa huolimatta globaaleista tehtävistänne. Ja on hienoa, miten olette hoitanut suhteita Euroopan parlamenttiin. Kiitos kovasti tästä työstä ja siitä, että olette ollut paikalla täällä meillä. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos myös ystävällisistä sanoistanne. Ennen kaikkea uskon, että tämä on kolmas tai neljäs kerta, kun sanon äh, näkemiin tässä salissa tai Brysselin salissa, mutta on ilo olla täällä vielä kerran. Viimeisellä täysistöviikolla, jolloin vielä olen virassa, haluan vakuuttaa teille, että, että tämän päivän, tämän illan ja huomisen kiireellisen keskustelussa olen paikalla. Olin paikalla niin pitkään kuin voin. Ja tämä varmastikin osoittaa tietynlaista omistautuneisuutta ja myöskin sitä, että osoitan tunnustusta tälle parlamentille siinä työssä, mitä se tekee ulkopolitiikan alueella. Haluan myöskin kiittää mahdollisuudesta käydä tätä keskustelua ja katsoa viiden vuoden työtä itäisen kumppaneiden kanssa. Muistan erittäin hyvin, kun astuin virkaan 2014, että se oli tärkein elementti meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan alueellamme. Ja nyt voin sanoa, että olemme Euroopan unionina tulleet läheisemmiksi kaikkien kuuden itäisen kumppanimaan kanssa – hyvällä tavalla ja olemme onnistuneet parantamaan tilannetta jokaisessa näistä maista tämän kumppanuuden myötä, vaikkakin selvästi haasteita on. Ja käyn lävitse saavutukset, myönteiset ja myöskin puutteet ja ne asiat, joissa minusta edelleen on tarvetta tehdä työtä yhdessä. Tämä myönteinen polku, jota olemme kulkeneet, on ollut mahdollinen, koska työmme on keskittynyt aina suurimpaan yhteiseen intressiimme Euroopan unionin ja itäisen kumppanien välillä, ja se on ihmiset. Euroopan ihmiset, elävät he EUn sisäpuolella tai ulkopuolella. Ajatellen näitä toimenpanoja, asioita, joita pannaan itäisen kumppanin puitteissa, niissä keskitytään asioihin, joissa ovat ihmiset kaikkein kiinnostuneimpia työt, energiaturvallisuus, koulutus, voimakas kansalaisyhteiskunta, riippumattomat tiedotusvälineet, Nämä ovat asioita, jotka ovat ennen kaikkea kansalaisten eh, kannalta kaikkein tärkeimpiä. Olemme saaneet aikaan, kunnianhimoisia assosiaatiosopimuksia Georgian, Moldovan ja Ukrainan kanssa. Näiden maiden kansalaiset voivat matkustaa nyt Euroopan unionin ilman viisumia, jos olivat eh, matkailijana tai liikeasioissa tai tapaamaan perhettä. Olemme saaneet edistystä myös kaupan, energian, eh, yhteyksien luomisen ja digitaalisella alueella. Saman aikaan on kuitenkin tehtävä enemmän oikeusvaltion, oikeuslaitoksen ja korruption toiminnan alueella. Aiemmin tänä vuonna me juhlimme itäisen kumppanuuden kymmenettä vuosipäivää yhdessä kumppaneiden kanssa. Ja silloin päätimme käynnistää laajan kuulemisprosessin tämän kumppanuuden tulevaisuudesta. Nyt olemme keränneet yli 200 kannanottoasiaan ei pelkästään hallitukselta ja suunnalta, vaan myöskin tiedotusvälineiltä, yritysmaailmasta, Euroopan parlamentilta ja muilta sidosryhmiltä. Ja haluan kiittää näistä kommenteista. Nyt voin ylpeästi jättää teille ja seuraajalleni tämän ajatusten suuren pääoman ja myöskin unien ja haaveiden pääoman, joka on vankka perusta seuraavalle itäisen kumppanuuden huippukokoukselle, Tietysti jokainen näistä kuudesta maasta on erilaisessa tilanteessa ja sillä on, niillä on erilaisia tavoitteita. Joten lyhyesti käyn lävitse. Ukraina on kohdannut ennennäkemättömiä haasteita. Venäjä on loukannut Ukrainan riippumattomuutta ja alueellista koskemattomuutta. Vuodessa 2014 olemme Ukrainaa varten koneet suurimman tukipaketin Euroopan unionin historiassa. Olemme investoineet Ukrainaan enemmän kuin mihinkään muuhun maahan maailmassa – ja mikään muu kumppani ei ole investoinut Ukrainaan yhtä paljon kuin me. Tämä on johtanut mielenkiintoisiin, tärkeisiin, tuntuviin tuloksiin. Nyt Ukraina on voimakkaampi vastuskykyisen maa. Hallitus nyt voimakkaisiin uudistuksiin. Ihmiset Ukrainassa odottavat todella suuria muutoksia oikeusvaltion kysymyksissä, korruption torjunnassa ja viime kuukausina on myöskin noussut esille turvallisuuspuoli ennen kaikkea Ukraina rakentavan lähestyttävän vuoksi. Ennen 9. joulukuuta huippukokousta nyt on aika saada aikaan tuntuvaa edistystä. Meidän tavoitteemme ovat samat kuin myöskin itäisen kumppanin maissa, eli työpaikat, turvallisuus, instituutio, voidaan luottaa, hyvä hallinto. Näin on myöskin Moldovan tasavallassa, joissa olemme tukeneet rakenteellisia uudistuksia, korruption torjuntaa, vaalien toimittamisen jär- puitteita. Olemme varmistaneet myös, että luodaan vastuullinen, riippumaton oikeuslaitos. Moldovassa on uusi hallitus. Ja se tilanne on se, että tarvitaan suuria uudistuksia. Edelleenkin unioni on valmis tukemaan uudistuksia kaikin mahdollisin tavoin. Ja niin kuin aina, meidän tukemme pysyy kuitenkin ehdollisena. Meidän tukemme tulee ennen kaikkea keskittymään uudistuksiin, joilla pyritään torjumaan kor- korruptiota ja sen varmistamista, että valtion instituutiot rakentavat itselleen itsenäisyyttä eivätkä muutu poliittisiksi. Armeniassa Hallitus on sitoutunut huomattaviin demokraattisiin uudistuksiin kumppanisopimuksen mukaisesti. Armenia katsoo sopimusten Euroopan unionin kanssa olevan todellisen ohjeen uudistukselle, ja me olemme tästä erittäin tyytyväisiä uudistusprosessi on vahvistunut viime vuoden poliittisen vallankumouksen ja muutoksien jälkeen. Ajatellen oikeuslaitoksen uudistusta, joka on käynnissä, ja uskon, että tämä kumppanuus tulee läheisemmäksi tulevina vuosina. Azerbaidsanin kanssa työ jatkuu, jotta voidaan saada päätökseen uusi sopimus. Me haluamme kunnianhimoisen sopimuksen, joka vastaa kansainvälisiä standardeja, sellaisen, joka kattaa asioita ihmisoikeuksista talouden monimuotoistamiseen. Me jatkamme myös työtä Nagorno-Karabahin konfliktin äh, ratkaisemiseksi rauhanomaiseksi pyrimme samankaan vuoropuolella korkeammalla tasolla Armenian ja Azerbaidžanin välillä. Tuemme sovittelutoimia ja ehdotuksia, joita on esittänyt USN, Yhdysvaltain ja myöskin meidän yhteistyö, OECD. Me olemme mukana näissä prosesseissa. Se on osa meidän DNA:ta, meidän ajattelutapaamme. Se on osa sitä, mitä me olemme. Meidän täytyy jatkaa sitä, että investoimme huomattavasti lisää tähän, sillä konflikti ei vieläkään ole kadonnut meidän maanosastamme. Turvallisuustilanne yhdessä hallinnollisten äh, rajojen kanssa, joka koskee myöskin etelä ja Georgiassa, on pahentunut viime kuukausina. Siksi EUn seurantamissiota vahvistetaan paikan päällä, koska tukemme Georgian riippumattomuudelle ja alueelliselle koskemattomuudelle ei ole pelkästään lausunto tai periaatteen julistus, vaan se on, näkyy konkreettisessa työssä paikan päällä. Georgia on läheinen, luotettava liittolainen alueella meidän kumppanoitamme, ja siksi me emme käännä katsetamme muualle, kun näemme riskejä – Näemme riskejä siitä, että maa on ottamassa taka-askelia joissakin tärkeissä uudistuksissa koskevat oikeusvaltiota. Sitten Valko-Venäjä. Äskettäiset parlamenttivaalit olivat tavallaan hukattu mahdollisuus saada aikaan toimintaa kansainvälisten tasojen toteuttamiseen. No, toteuttamiseksi. Olemme ehdottaneet, että pitäisi saada vaaliuudistuksia ennen ensi vuoden presidentinvaaleja. Me tiedätte, että meillä on näkemysaroja valko kanssa ennen kaikkea ihmisoikeuskysymyksissä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että ainoa tie eteenpäin on jatkaa tätä toimintaa ja analysoida näitä kumppanin merkityksiä. Tähän meillä on yhteisiä etuja myöskin, miksi talous ja ydinturvallisuus pitää myöskin ihmisoikeuksien varmistaminen. Ihmiset etusijalla on tärkeintä ollut meidän lähestyvästämme viimeisten vuoden aikana kaikkien kuuden kumppanin kanssa niin erilaisia kuin ne ovatkin. Meillä on eriytynyt lähestymistapa niihin ja mä aina keskityn ihmisiin emmekä geopolitiikkaan niin haluan päättää tähän. Vieläkään haluan korostaa sitä, mistä olen usein otten keskunut eh, kumppaneiden kanssa itäisessä Euroopassa, mutta myöskin keskustelun kumppaneiden kanssa kaukoidassa. Olemme selkeästi sanoneet, että meidän itäinen kumppanuutemme ei ole koskaan tulemaan olemaan ketään vastaan. Se on ihmisten puolesta, se on elintason parantamisen puolesta, demokraattisten standardien puolesta, rauhanomaisemman Euroopan maanosan puolesta. Se perustuu kumppanuudelle. Ja haluaisin päättää nämä lyhyet kommentit kiittäen teitä tätä parlamenttia kaikesta tuesta, jota te olette antaneet meidän työllemme itäisen kumppaneiden kanssa, koska etenkin tällä alueella parlamentin työ on ollut erittäin tärkeää. Se on pitänyt yhteyden kansallisiin parlamentteihin. Se on ollut mahdollista tehdä lukuisten valtuuskuntien ja velonnean myötä mahdollista. Ja tämä on tärkeä pilari tukemassa meidän työtämme, ei pelkästään instituutioiden, vaan myöskin yhteiskuntien kanssa näissä kuudessa kumppanimaassa. Muchas gracias. Muchas gracias. Nyt puheenvuoro on ulkoasianvaliokunnan puheenjohtajalla herra McAllisterilla. Herr Präsident, sehr verehrte hohe Vertreterin und Vizepräsidentin, meine Hyvä korkea edustaja, puhemies, hyvät kollegat. Juuri korkealta edustajalta kuultiin, että itäinen kumppanuus on tärkeä väline, jotta voidaan saada aikaan siirtymä sosialistisista autoritaarisista järjestelmistä demokratiaan, markkinatalouteen ja oikeusvaltion periaatteisiin. Kolme tavoitetta vaativat sitä, että <clears throat> itäisen, itäinen kumppanuus noudattaa niitä. Ensinnäkin EUn pitäisi tehdä integraatiosta strateginen prioriteetti seuraavalle kymmenen vuodelle. Se pätee erityisesti Ukrainaan, Georgiaan ja Moldovaan, joiden kanssa meillä on jo kattava ja syvä äh, seikkaperäinen äh, sopimus. Vaaditaan selkeää johdonmukaista strategiaa ja aktiivista tukemista ja toisaalta kumppaneidemme puolelta vakavasti otettavia ponnistuksia Pätee periaate, jota te olemme tässä salissa useasti painottaneet, pätee periaate more for more, enemmän enemmällä. Mutta sitäkään ei saa olla epäilystä, myöskin periaate less for less pätee. Ja juuri kuten korkea edustaja tässä kertoi, kun ajatellaan kannusteita jatkouudistuksiin, pitäisi keskittyä demokratiaan, riippumattomaan oikeuslaitokseen ja korruption torjuntaan. Kolmanneksi, jos ajatellaan se kumppanuuden dynamiikkaa ja sen yltämistä, niin on tarpeen, että EU todellakin etenee ja noudattaa laadullisesti eri, erilaista lähestymistapaa. Andrius Kubilis, joka täällä täysistunnossa täysistuntosalissa istuu ja pitää kohta puheenvuoron, niin hän on laiteentekijänä triostrategiassa 2013, joka koski Ukraina, Georgia ja Moldovan suhdetta. Hyvät kollegat, sitten loppuun vielä se, että itäinen kumppanuus on osa pitkäaikaista strategiaa Venäjää kohtaan, jos, koska menestyksekkäät itäisen kumppanuuden maat voivat antaa toivoa myös Venäjällä, että positiiviset muutokset ovat mahdollisia. Parlamentissa pitäisi tätä viedä eteenpäin tiivimmässä yhteistyössä naturaalivali- tai äskettä valitun komission kanssa. Ja tämä pitäisi esitellä huippukokouksessa ensi vuonna. Ja sitten Federica ulkoasianvaliokunnan puolesta lopuksi teidän valiokuntanne parlamentissa. Kiitokset teille. Melkein joka torstai täysistunnossa istutte äh, paikallanne. Nytkin äh, keskustelette kaikkien poliittisten ryhmien edustajien kanssa näistä tärkeistä asioista. Täydestä sydämestäni niin kiitokset näistä yhteistyöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Sanon tämän EPPn edustajana ja sosialistille. Meillä on ollut aina hienoa yhteistyötä. Toivotan kaikkea hyvää tulevaisuudellenne ja toivottavasti kohtaamme myös tulevaisuudessa. Kiitos paljon, Federica. Danke, Herr Kollege. Kiitos teille. Sinisen kortin kysymyksiä en myönnä, kun teillä on joka tapauksessa voitte olette täällä puheenvuoropyyntölistalla ja pidätte puheenvuoron. Sitten seuraavaksi Rova Piri. Kiitos puhemies. Korkea edustaja, hyvät kollegat. Tämän päivän keskustelu on ehkä yleisempi. Itäisen kumppanuudesta niin minä keskittyisin kahteen maahan, Georgian ja Azerbaidžaniin. Aloitan viimeaikaisella tiedolla, josta me olemme huolestuneita ryhmässämme Georgiassa. Siellä on mellakoita Tbilisissä, kun hallitus ei ole saanut aikaan tuloksia ei ole täyttänyt lupauksiaan vaalijärjestelmän muuttamisesta. Niitä saadaan aikaan suhteellinen vaalijärjestelmä. Lupaus annettiin Georgian äänestäjille ja odotamme, että kaikki puolueet myös sitten lupauksensa täyttäisivät, vaikka Georgia aika pitkällä on päässyt demokratiassa viime vuosina nykyinen poliittinen kriisi kuitenkin luo epävakautta maassa. Ja Georgia ei ole siihen varaa. Me haluamme, että kaikki poliittiset puolueet käyvät vuoropuhelua miettivät, miten ratkaista tämä pattitilanne. Sitten Azerbaidžanista. Se on aika kaukana Georgian demokratiasta. Siellä on hallitsijan dynastia huonomainen ihmisoikeus ajatellen. Viime kuussa viranomaiset ovat hajottaneet oppositipuolueiden rauhanomaisia mielenosoituksia ja siellä pidätettiin ihmisiä, heitä piestiin ja kohdeltiin kaltoin. Siellä on kuunneltu laittomasti EUn diplomaatteja, yksityisiä keskusteluja oppositio- kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Se on ollut mahdotonta Ja EU joutuu jotenkin puuttumaan tähän. Ja usein pelkona on, että Azerbaijan saattaa käytyä Moskovan puolen. Eiköhän näin käynyt aikoja sitten ja nyt nähdään ikävä kyllä sitten vahvistus sille. Korkea Minäkin haluaisin sd ryhmän puolesta kiittää teitä viimeisestä viidestä vuodesta. Me olemme aina olleet ylpeitä, että sinä olet vetänyt ulkohallintoa, ulkopolitiikkaa ja toivotan kaikkia hyvää ja menestystä jatkossa. Thank you, Herr Kollege. Kiitos teille. Sitten kollega Austrovicius. Puhemies, korkea edustaja, ei vielä jää hyväisiä. Ja kiitos todellakin tästä yhteistyöstä ALDE ja Rinu-ryhmän kanssa. Ja odotan, mikä tulevaisuutena, en tiedä mikä toiminen tulee olemaan, mutta todellakin olen varma, että tiemme vielä kohtaavat. Ja meillä on hyvä ja tehokas yhteistyö. Itäinen kumppanuusaloite on mahdollistanut EUlle hyvin ainutlaatuisen mahdollisuuden luona kumppanuuden ja turvallisuuden vyöhyke ulkorajoillemme itärajalla. Kumppaneimelle se on mahdollisuus saada äh, vaurautta ja vakautta omaksumalla eurooppalaisia standardeja. Olemme oppineet paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana, mukaan lukien se, että jos sovelletaan ohjelmia niin, että ilman, että sopetetaan niitä realiteetteihin, toiveisiin ja pyrkimyksiin maissa ei toimi. Seuraavalle itäisen kumppanuuden vuosikymmenelle täytyy olla kunnianhimoisempia. Sen sijaan, että keksitään hankkeita, niin täytyy kutsua kumppanit liittymään niihin, joita me itse toteutamme EU:ssa. Itäisille kumppaneille täytyy antaa todellinen kumppanuus sen vuoksi ne voivat tulla mukaan meidän aloitteisiimme ilmastosta, digitalisoinnista, keinoälystä, yhteyksistä, energiasta ja sosiaalisesta osallistumista. Painopisteet ja ohjelmat. On ilmeistä, että ne, jotka äh, ponnistelevat kovemmin ja esittelevät hyviä tuloksia, niin heidän pitäisi sallia syventää äh, EU-suhdettaan. Meillä on monia äh, maita, jotka ilman jäsenyyttä osallistuvat jo yhtenäismarkkinoilla. Ukrainalaiset työntekijät antavat jo merkittävän panoksen Liettuan ja Puolan talouksiin, ja he ansaitsevat, että heidän työoikeutensa turvataan täysin. Hyvät kollegat, täytyy painottaa jälleen kerran, että demokraattiset kriteerit, erityisesti oikeusvaltio- ja ihmisoikeuksien noudattaminen, täytyy olla tärkein painopiste. Ja hyvä puhemies, myötäilen Kati Pirin huolia ja liittyen Georgian tilanteeseen ja huoliin niistä, täytyisi myös tehdä selväksi, että täytyy reagoida Tbilisin tilanteeseen. Kiitos. Danke, Herr Kollege. Kiitos kollega. Sitten kaksi minuuttia ja 30 sekuntia rouva von Graumontau Thank you, chair. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, kun katsomme itäistä naapurustoa, monet näkevät asiat mustavalkoisena – tukeeko jokin toimi Venäjän intressialueella tai henkilöitä, jotka edustavat länttä. Nämä ovat vääriä kysymyksiä. Näiden maiden johtajien ei tarvitse uskoa meitä. Heidän täytyy uskoa omien maidensa tulevaisuuteen, Moldovan, Georgian, Ukrainan. Ne kaikki ovat kriittisessä valinnan tilanteessa. Olemme nähneet kaikissa tapauksissa kunnianhimoisia uudistusten käynnistämisiä, mutta nyt emme ole varmoja siitä, jatkuvatko nuo uudistukset tällä hetkellä vai tapahtuuko tässä perääntymistä demokratiasta? Kysymys ei ole siitä, voivatko poliitikot kirjoittaa kauniita lehdistötiedotteita läntisistä arvoista. Kysymys kuuluu, voivatko he todella viedä eteenpäin uudistuksia niin, että yhteiskunnat tukevat niitä. Itäisen kumppanuuden maat odottavat meitä tukea, etenkin siksi, että muut naapurit toimivat näiden maiden menestystä vastaan. Taloudellinen menestys naapuriston maissa olisi Putinin suurin tappio. Ukrainan, Georgian ja Moldovan yhteiskunnat haluavat, että annamme tukea siinä, miten yhteiskuntia muutetaan, mikä ei tapahdu ilman uhrauksia. Minä tiedän, mitä minä haluan nähdä. Minä en aja uudistuksia, koska siksi, että ne valmistivat meidän geopoliittisia intressejämme tai, tai Saksan autoteollisuuden intressejä. Minä tuen näitä uudistuksia, jotka ovat tuskallisia siksi, että valtaenemmistö ihmisistä, jotka asuu näissä maissa, haluaa nähdä demokraattisen ja kukoistavan yhteiskunnan. Talous, joka toimii ihmisten hyväksi eikä vain muutaman oligarkin hyväksi, valtion, joka osoittaa joka palvelee kansalaisia eikä poliitikkojen henkilökohtaisia intressejä. Merkityksellistä muutosta tarvitaan voimakasta ja sitoutunutta hallintoa. Mutta voimakas hallinto ei merkitse sitä, että on toimipanovalta ilman valvontaa. On huolestuttavaa nähdä tällaisia suuntauksia Georgiassa ja Ukrainassa, niin kuin mainittiin jo. Hallitukset ovat painostuksen alaisina, mutta se ei merkitse sitä, että ne voivat tukahduttaa arvostelua. Arvostelumme ei ole sitä, että puhumme siitä, onko joku Venäjän tai Brysselin puolen, vaan kysymys siitä, puhumme siitä, että ihminen on demokraattinen tai tahot ovat demokraattisia, haluavat <clears throat> demokratian yhteiskuntaa. Putinin ja mukaista on sieltä poliittisia poliitikoja valtaan, joissa hän voi saada omia palveluitaan me, tämä ei ole meidän se meidän me että syntyy toimivia instituutioita, jotka toimivat hyvin ilman Putinia, oligarkkeja ja jopa ilman meitä. Kiitos. Sitten edustaja Zimniak. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. EU toimii jälleen hyvin sinisilmäisesti uuden hankkeen osalta, joka on itälaajentuminen. Katsotaanpa Ukrainaa. Ukraina on saanut vuosien ajan eniten huomiota itäisen kumppanin maista, etenkin siksi, että sillä on konflikti Venäjän kanssa. Vuodesta 2014 Ukraina on saanut 14 miljardia euroa erilaisia tukia ja luottoja. Ja tällä on pyritty tukemaan uudistuksia. Tähän kuuluu myös oikeuslaitoksen uudistus ja sen saattaminen eurooppalaisen standardia vastaavaksi. Tähän kuuluu myös Haagin lastensieppaussopimuksen toteuttaminen. Jos yksi vanhempi vie lapsen maahan, jonka Haag, joka on lakitunut Haagin sopimukseen, silloin maan oikeuslaitoksen täytyy huolehtia siitä, että tuo lapsi palautetaan takaisin siihen maahan, mistä se oli siepattu. Ukraina ei ole kuitenkaan vielä onnistunut allekirjoittamaan tätä. Syntyy, on yhä enemmän huhuja tällaisesta äh, nepotismista ja äh, siitä, miten toiminta ei etene. Ukrainan oikeuksien aikoinaan sanoi, että siepattuja lapsia ei palautettaisi Ukrainasta Saksaan huolimatta siitä, että Ukrainan tuomioistuimet teet myönteisen päätöksen asiassa. Siksi vaadin, että Ukraina viimeinkin siirtää kansainväliseen, kansalliseen oikeuteen tämän Haagin sopimuksen ja panee sen toimeen. EUn tulisi kaikki luotot ja tuet Ukrainalle keskeyttää, kunnes Ukraina on täyttänyt velvoitteensa ja lapset on palautettu. Kiitos, Sytrova Fotika. Kiitos. Hyvä korkea edustaja. Kiitos näistä viidestä vuodesta yhteistyötä ja onnea menestystä. Minun tukeni itäisille kumppaneille on yksiselitteinen. Se on ollut sitä sen ajan jo, kun oli solidaarisuuden ulkosuhteiden osasto näiden vuosien ajan, uskoisin, että kaksi asiaa ovat olleet pysyneet aina. Ensinnäkin se, että läntiset pyrkimykset ovat selviä noissa yhteiskunnissa ja haluavat olla meidän kanssamme jatkossakin. Toiseksi Venäjän tahto alistaa heidät ja luoda epävakautta. Huolimatta meidän ponnisteluistamme edelleen on vaikeita kysymyksiä, jotka on otettava esille. On paljon myönteistä dynamiikkaa nähtävissä. Me olemme nähneet myös menestyksellistä politiikkaa toki, mutta on myös huolenaiheita olemassa. Ukraina on edelleen miehitettynä. Ja edelleen siellä on satamia suljet, estetty toimimasta. On edelleen vankeja Venäjän vankiloissa ja itäisessä osassa Ukrainaa. Georgiassa on kyse todellisesta huolesta. Olen todella huolestunut viimeisistä kehityskuluista Käsittääkseni poliittinen kriisi on todella vaarallinen. Meidän on sitä torjuttava. Kiitos, rouva kollega. Sitten herra Scholz. Kiitos, puhemies, korkea edustaja. Itäisen kumppanuuden maat ovat edelleen suurten haasteiden edessä. Energiaköyhyys, ilmastonmuutos, itsenäinen resurssien käyttö, hyvät työpaikat, ja konfliktien ratkaiseminen menneisyydestä muutama mainitakseni, mutta erityisesti demokratisointi näissä yhteiskunnissa. Sen vuoksi kumppanuuspolitiikkamme täytyy toteuttaa yhdessä näiden ihmisten maiden kanssa. Tukea täytyy jatkaa. Se tarkoittaa lisää oikeusvaltiota, riippumaton oikeuslaitos, kansalaisyhteiskunnan mukaanotto, se, että toimijat voivat vaikuttaa yhteiskunnan kehittämiseen, korruption torjuntapyrkimykset, vakaat demokraattiset toimielimet, poliittisen vuoropuhelun ja äh, tukeminen, riippumattomat viestimet ja konfliktien rauhanomainen ratkaiseminen ja rauhan turvallisuuden tukeminen. Mutta kehityssuuntaukset ovat äh, rauhoittomia. Moldova esimerkkinä. Maija Sandun valinta oli toivon kajo. Mutta sitten kun hän ehdotti lakimuutosta marraskuussa, joka olisi mahdollistanut sen, että yleisen ja ehdokkaita voitaisiin ottaa suoraan, niin sosiaalistit ja demokraatit vaativat epäluottamuslausen äänestystä ja tämän hallitus niukasti hävisi. Sando-hallitus osoittautui ilmeisestikin vaaraksi kleptokraattiselle vanhan elitin järjestelmälle. Nyt näyttää siltä, että Moldova on näihin synkkiin käytäntöihin palannut, jotta sen menneisyys leimasi. Ion Ketsuja on ilmeisesti oligarkin Vladimir sen tuonut jälleen valtaan ja oppositioaktivisteja, kuten Ursakia ja Petrenkoa edelleen äh, syytetään rikosoikeudellisesti. Miten voisimme saada aikaan riippumaton oikeuslaitoksen aikaan itäisessä kumppanuusmaadassa? Siinäpä kysymys. Kiitos herra kollega. Nyt puheenvuoroa on pyytänyt herra Kubilius. Olkaa hyvä. Well, <clears throat> Mr. Chairman. Puhemies, varapuheenjohtaja, ulkoisen valiokunnan jäsenen halusin kiittää teitä siitä, mitä te olette tehnyt näinä vuosina. Kaikki ymmärtävät, miksi haluamme, että integraatio edistyisi Ukraina, Georgia, Moldovan kohdalla, mutta emme voi taistella näiden integraation puolesta, ellei noiden maiden johtajat sitä halua. Me puhun tänään lähinnä Georgiasta, ei niinkään Moldovasta. Siellä on uusi pääministeri, joka on päättänyt ensin käydä Moskovassa. Georgian viimeaikaiset kehityskulut pakottavat meitä olemaan kovin huolestuneita tilanteesta demokratian vuoksi. On ilmeistä, jos ei ole demokratiaa, ei ole myöskään integraatiota. Siellä päätettiin, että ei lupauksia täytetäkään ja näin ei voitu saada aikaan opposition tuolla suhteellista vaalijärjestelmää. Lupaus annettiin, että pystyttiin vastaamaan niihin protesteihin, joita oli viime kesänä. Nyt luottamus parlamenttia ja demokratian Georgiassa on kadonnut. Hallituspuolue ei halunnut lupauksia täyttää, koska ehkäpä he pelkäsivät, että menettäisivät näissä vaaleissa sitten asemansa. Minkä johtopäätöksen voi tästä tehdä, jos hallitseva puolue näin on tehnyt? Ehkä se tarkoittaa, että hallitseva puolue suunnittelee käyttämänsä vanhoja hallinnollisia keinoja voittaakseen vaalit. Siksi tässä keskustelussa on hyvä tilaisuus meillä kehottaa hallitsevaa puoluetta ja sen johtoa palaamaan luottamukselliseen keskusteluun opposition kanssa meidän täytyy kehottaa myös hallitsevaa puoluetta ja oppositio sopimaan tärkeistä uudistuksista vaalijärjestelmässä, koska ihmiset eivät luota siihen niin kutsutun saksalaiseen järjestelmään voitaisiin turvautua sopimuksessa, koska näin saataisiin myös, ei tarvita muutoksia perustuslakiin, ja Euroopan parlamentti pitäisi myös kehottaa poliittisia puolueita Georgiassa täytäntöön panemaan niitä suosituksia, joita on tehty vaalijärjestelmä pitäisi kohentaa, ettei olisi puuttumista vaaleihin. Meidän täytyy korostaa, että puhutaan avoimesti tästä, kuten myös kriittisesti. Danke vielmals. Kiitos. Sitten puheenvuoron saa herra Pitsula. Hvala gospodine predsjedavajući. Pošta... Kiitos. Herra puhemies, korkea edustaja. Aluksi Monet kiitokset hyvästä yhteistyöstä viiden vuoden aikana ja paljon menestystä tulevissa tehtävissänne. Kun itäinen kumppanuus käynnistettiin, niin siinä oli kysymys ennen kaikkea siitä, että saatiin suhteita aikaan näiden meidän kanssa energian ja turvallisuuden kysymyksissä. Oli kysymys kauppasuhteiden parantamisesta, mutta myöskin Euroopan vaikutusvallan vahvistamisesta. Viime aikoina olemme voineet nähdä, että on konflikteja. Georgiassa esimerkiksi siellä on nyt uusi epävakauden aalto, joka liittyy vaaliuudistukseen. valko on ollut vaalit, jotka eivät vastaa kansallista välistä standardia. Oppositiolla ei ole nyt enää mitään edustajia tällä vaalikaudella. Armeniassa tilanne vakaata jos ei ajatella jatkuvaa konfliktia Azerbaidžanin kanssa. Mutta haluaisin korostaa vielä kerran sitä, miten tärkeä suhteet Azerbaidžanin kanssa ovat. Nimittäin siellä on hallitus, joka on ottanut kantaa EUta vastaan. Minä olen pitkään ollut mukana käsittelemässä itäisen kumppanuuden kysymyksiä ja kyllä minä vaadin, että miten se toimia voimakkaammin tuolla alueella – Olemme suunnitelleet huippukokousta Kroatian puheenjohtajakauden aikana ja se on loistava tilaisuus. Tärkeää on, että vahvistamme itäistä kumppanuutta. Ajattelen, mitä ovat meidän geopoliittiset prioriteettimme. Sitten herra Paet. Hyvät kollegat. Ensinnäkin haluaisin minäkin kiittää Federica Mogherinia oikein hyvästä yhteistyöstä. Itäinen Kumppanuus täytyy edelleen olla korkealla siellä EUn agendalla. Se on EUn intressi, että on vakaa ja turvallinen naapurusta. Tietysti täytyy jatkaa sitä, että itäisen kumppanuuden maita jatketaan, edelleen kannustetaan uudistusten jatkamisessa ja auttaa siinä, mutta mikä haittaa edistystä eniten näissä kaikissa maissa. On edelleen Venäjän toive pitää ne vaikutuspiirissään viisi kuudesta kumppanuuden maasta on, alueellaan on konflikti Venäjän kanssa. Tämä estää etenemisen. Uusin, uuden komission pitäisi asettaa yhdeksi painopisteeksi se, että yritetään löytää ratkaisu näihin jäätyneisiin tai eninkään jäätyneisiin konflikteihin niin, että nämä maat voisivat keskittää energiansa kovin kaivattuihin uudistuksiin EUn täytyy tukea alueellista koskemattomuutta itäisten, itäisen kumppanuuden maissa. Täytyy myös taata riittävä rahoitus uudessa monivuotisessa rahoituskehyksessä, jotta uudistuksia voidaan jatkaa. Tarvitaan myös säännöllistä korkean tason vuoropuhelua ja konkreettisempia tavoitteita tarvitaan vuoden 2020 jälkeen. Ja lopuksi Erityishuomiota pitäisi edelleen kiinnittää Ukrainaan, Georgiaan ja Moldovaan, jotka ovat osoittaneet kiinnostusta selkeästi liikkua lähemmäksi EUta. Kiitos. Kiitos. Kiitos myös siitä, että noudatitte puheaikaa. Nyt sitten parlamentin varapuheenjohtaja Heidi Hautala. Uh, Kiitos puhemies. Minullekin on ilo kiittää korkeaa edustajaa siitä, että hän on ollut niin aktiivinen yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Otin äh, huomioon sen, miten olette yhä enemmän arvostanut parlamentaarista yhteistyötä itäisen kumppanuuden aikana. Uskoakseni olemme saavuttaneet paljon viiden vuoden aikana, koska kollegat ovat olleet hyvin innokkaita harjoittamaan yhteistyötä ja yhteistyö on saavuttanut yhä syvempiä politiikan harjoittamisen alueita. Uskonkin, että meidän täytyy jatkaa tällä linjalla. Te totesitte myös, että tarvitsee, tarvitaan tehdä enemmän oikeusvaltion ja oikeuslaitoksen alueella. En voisi olla vähemmän yhtä mieltä kanssanne, koska meidän ei pidä olla välinpitämättömiä sen suhteen, mitä tapahtuu nyt. Ja mitä kollegat ovat sanoneet äsken tästä kehityksestä Moldovassa ja Georgiassa, niin tämä paljolti johtuu siitä, että instituutiot eivät ole vakaita. Me olemme pyrkineet tukemaan instituutioiden rakentamista, mutta näemme, että esimerkiksi Moldovassa vanhan hallinnon ote on tiukka ja kysymys on vanhan voiman yrityksestä puolustaa omia etujaan. Ja jos me voisimme tehdä enemmän tällä alueella naapurimaissamme, se varmastikin olisi sitä, että myöskin voitaisiin lisätä ponnisteluja oikeusvaltion periaatteen hyväksi. Kansainvälinen ajat, ajat, International Idea, joka on siis julkaissut vuotuisen raportin demokratiasta, tässä, sanoin, tässä maassa, maassa ainoa, joka on parantanut demokratian standardia viime vuosina, viime vuonna täsmälleen, on Armenia. Ja olen iloinen todetessani, että Armeniassa kehitys on hyvin tällainen kirkas piste tällä alueella, mutta meidän täytyy investoida enemmän korruption torjuntaan, hyvän hallinnon edistämiseen ja naapurimaidemme kestävyyteen silloin, kun on kysymys propagandasta ja desinformaatiosta. Rova Hautala, herra Chinjok kysyisi sinisen kortin kysymyksen teiltä. Hyväksyttekö sen? Olisi kysymys molemmille edellisille puhujille, toinen ei ehkä olekaan enää paikalla. Tämä hanke, EU-laajentaminen, on puhdas eliittiprojekti ja väestössä ei ole sille enemmistöä. Sen hyväksyntää Saksassa Äskettäisten kyselyjen mukaan yli 46 prosenttia on ilmaissut mielipiteen, että ei tulisi laajentumista. Mutta tämä ilmeisesti ylen katsotaan, koska kansahan on ilmeisesti tyhmää. Olemmeko me viisaampia muka? Kiitos. Eh, president. Puhemies, me emme nyt ole puhumassa laajentumisesta tänä iltana. Me puhumme siitä, että luodaan vakaampi ja demokraattisempi naapurusto Euroopan unionille. Ja kuten korkea edustaja totesi, tarkoituksena on, että ihmiset hyötyvät tästä ja konkreettisena tuloksena tästä yhteistyöstä on viisumivapaa matkustaminen Georgiasta, Moldovasta ja Ukrainasta. Tämä ei ole mikään eliittien hanke. Kiitos Rova Hautala. Täytyy kollega sanoa teille, että tiedätte oikein hyvin, että jokainen laajentumisaskel vaatii yksimielisyyttä ja kaikki laajentumisvaiheet noudattavat selkeää menettelyä, jossa on velvollisuuksia, jotka täytyy täyttää. Ja että näin muodoin että kukaan ei tee mitään sattumavaraisesti, vaan sääntöjä täytyy noudattaa molemmilla puolilla. Ja nyt puheenvuoro on pyytänyt rouva Mariani. Anteeksi, herra Mariani. Anteeksi. Monsieur le Président. Kiitos puhemies. Jokainen maa on rajojensa ja historiansa merkitsemä. Tämä koskee myös entisiä sosialistisia neuvostovaltioita. Ja totta kai Moldavia lukuun joilla kaikilla on yhteinen raja Venäjän kanssa. Euroopan politiikan täytyy huomioida tämä realiteetti, eikä jatkuvasti tivata näiltä mailta, että pitäisi kääntää selkänsä menneisyydelleen ja historialleen. 30 takaa Eurooppa. Meillä on mahdollisuus toimia niin, että nämä ovat siltoja Euroopan ja Venäjän välillä. Meillä on nyt mahdollisuus toimia niin, että he ovat mukana keskustelussa kahden blokin välillä. Se, että jatkuvasti tivataan jommankumman väliltä, se johtaa katastrofiin. Olemme ehkä unohtaneet hiukan liian nopeasti, että assosiaatiosopimus jota Ukrainalta haluttiin, jotta se kääntäisi jälkeensä historiallinen ja näin sota syttyi ja tapahtumat muutenkin. Maa on nyt kaauksessa, eiköhän se kehottaisi meitä myös nöyryyteen niin, että toista vielä päästäisiin näiden valtioiden omaan tahtiin eteenpäin. Kiitos sitten herra Jambatski. Kiitos puhemies. Hyvä korkea edustaja, onnittelut teille. Odotan hyvää yhteistyötä tulevaisuudessa. Sitten itäinen kumppanuus. Se on erityisen tärkeää joillekin meistä, mutta yhteistyön menestyksessä on tärkeää se, että siinä keskityttäisiin tuloksiin. Kun keskustelemme maista kuten Azerbaidžan tai Georgia. On hankkeita, jotka pitäisi toteuttaa EUn avulla, kuten infrastruktuurihankkeet. Infrastruktuurin äh, rakentaminen auttaisi sitä, että siinä että voitaisiin esimerkiksi kehittää satamia. Se olisi ponnistus, josta saataisiin todellisia tuloksia ei jäätäisi puheenasteelle. Edellisellä kaudella kuultiin paljon puhetta, mutta se ei riitä. Täytyy keskittyä todellisiin konkreettisiin tuloksiin. Sitten kaksi minuuttia, äh, herra Sikorski. Puhemies, 2008 vuonna, kun Puola ja Ruotsi ehdottivat itäistä kumppanuutta, niin meillä innoituksena oli kaksi prosessia. Välimeren unioni, eli hanke, jossa yhtenä purustua vakautettiin, ja sitten Visegrad-ryhmä, eli se, että valmisteltiin maita hypoteettiseen jäsenyyteen aikoinaan. Haluaisin vahvistaa korkean edustajan sanat, että ei tämä hanke ollut Venäjää vastaan suunnattu. Venäjä itse päätti, että se uhkaa heidän vapaakauppaansa ja demokratiansa. EU kutsui Venäjän tarkkailijaksi itäisen kumppanuuden ystävyysryhmään. Kuinka tässä sitten onnistuttiin? Yli 10 miljardia annettiin arvokkaisiin hankkeisiin. Meillä on sopimus pitkälle menevästä ja laajaisesta vapaakaupasta ja viisumijärjestelyjä. Monet nuoret ihmiset ovat hyödyntäneet Erasmus Plus-ohjelmaa. Mutta kaikissa näissä maissa on yksi asia, jossa emme ole onnistuneet voittamaan nämä talouden rakenteet, joissa ei ole kilpailua näissä maissa. Näyttää siltä, että onnistuttiin paremmin kuin Välimeren unionissa, mutta ei niin hyvin kuin Visegrad-maiden ryhmässä. Haluaisin onnitella teitä korkea ja kaikista sitä, mitä teitte tämän hankkeen puolesta ja toivon, että komissio, joka tänään, jonka tänään hyväksyimme, jatkaa itäistä kumppanuutta, koska se on arvokas hanke, joka lähentää itäisiä naapureitamme meidän, standardeja, meidän standardeihimme. Kiitos. Kiitos paljon. Sitten rouva Kaljuranta. Kiitos puhemies. Hyvä Federica, kiitos kovasti työstä, jota olet tehnyt. Kommenttini koskevat Georgiaa. Kuten kollegat mainitsivat, Georgian parlamentti äänesti perustuslaillisen muutoksen vastaan kanssa siis merkineet täysin suhteellisen järjestelmän käyttöönottoa vuoden 2020 parlamenttivaaleissa. Tämä oli odottamatonta, koska oli selkeää monien puolueiden yksimielisyys näistä muutoksista. Tämä aiheutti Mullerusta yhteiskunnassa ja sai ihmiset menemään kaduille. Minä haluaisin kehottaa kaikkia poliittisia puolueita Georgiassa äh, kokoontumaan etsimään ratkaisua, joka ei vaaranna ihmisten toiveita ja demokratian, demokratian tulevaisuutta. Kun kuuntelin komission uutta puheenjohtajaa, hän ei puhunut itäisessä kumppanuudesta. Se oli pettymys. Ja kun itse olen Etelä-Kaukasuksen valtuuskunnan puheenjohtaja, niin haluan sanoa, että Etelä-Kaukasuksen alueen maat saavat Euroopan parlamentin täyden tuen demokraattisille uudistuksille ja demokraattisille tavoitteilleen. Kiitos teille. Sitten herra Kuhtjuk. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies Rouva Mogherini. Meillä on nyt tilaisuus kiittää teitä ja aktiivisesta työstänne Parmetissa. Odotan onnea menestystä, toivotan onnea menestystä tulevassa työssänne. Itäinen kumppanuus on todellakin strategisesti tärkeä unionille. Euroopan sääntöjen leviäminen naapuruuteen on tärkeää myös ulkosuhteillemme, mutta nyt meidän täytyy myös miettiä lähestymistapaamme uudelleen, asettaa uudet painopisteet. Merkittäviä muutoksia on tapahtunut itäisten naapureittemme osalta viime vuosina. Huolimatta historiallisesta valinnasta Molkova, Ukraina ja Georgia ovat osoittaneet halua olla läheisesti yhteydessä Euroopan unioniin. Valitettavasti poliittiset prosessit ovat liian monimutkaisia vielä Demokratiat ovat hauraita ja jatkuvasti olemme nähneet myös massaprotesteja hallituksia vastaan. Tärkeimpänä syynä on, että hallitukset ovat vielä vahvistaneet jäätyneitä tai kuumia kriisejä alueillaan. Siksi me haluaisimme, että komissio veisi eteenpäin vaurautta ja vakaata demokratioita itse asiassa naapurustossa. Kiitos sitten herra Vastakovski. Kiitos puhemies. Hyvä Federica, oli ilo tehdä kanssanne yhteistyötä ulkoasioiden neuvostossa ja olla myös isäntänä lyhyesti tämän kauden aikana Euroopan parlamentissa. 30 vuotta kommunismin sortumisen jälkeen, niin varmaankin Eurooppa-hanke, vapaa demokratiaa ja yhdistynyt ei ole saatettu loppuun. On pitkä lista maita ja ehdokkaita osallistumaan hankkeeseen. Ja kymmenen vuotta itäistä kumppanuutta on aika arvioida aloitetta uudelleen. Tarvitsemme lisäaloitteita, uutta strategiaa itäisessä kumppanuudessa ehdokasmaista kaksoisaloitteiden tekeminen ei meille ei riitä. Pitä, uuden strategian pitäisi perustua siihen, että se johtaa laajentumiseen. Kyllä, ei pitäisi pelätä tätä sanaa laajentuminen. Se on tärkeä pilari Euroopan ulkopolitiikassa jopa kaukainen näkymä jäsenyydestä on vahva väline tukea demokraattista muutosta ja rauhaa naapurustossamme. Jäsenyys on katalysaattori reformeille. Eli toisin kuin presidentti Macron, niin täytyy olla avoin hyväksymään uusia jäseniä. Kiitos. Danke. Anders als die anderen hat jetzt Herr Muresan für zwei Minuten das Wort. Herra Muresan, kaksi minuuttia. toisin kuin muut. Kiitos puhemies, Rauva Mogherini. Haluaisin puhua Moldovan tasavallasta. Se on valtio Euroopan itäisellä rajalla, ja kun viimeksi täysistunnossa keskusteltiin Moldovasta, EU valittiin Euroopan myönteinen hallitus. Nyt tällä välin tämän hallituksen kaatoivat Venäjän myönteiset puolueet ja tilanne on huonontunut. Tämä on jotakin todella huonoa myös Euroopan unionille. Meidän naapurustossamme on maita, joissa on Euroopan myönteiset hallitukset, jotka haluavat lähestyä EUta. Ja vasta silloin, kun näin on, mekin voimme elää vakaasti ja turvallisesti EUn sisällä. Tilanne Moldovan tasavallassa on huonontunut. Hyvä korkea edustaja, kauniit sanat eivät riitä. Mitä pitäisi tehdä? Meidän täytyy ensinnäkin sanoa Venäjän myönteisille voimille, mitä ehtoja on olemassa näiden hallitusten ja EUn välillä. Ensimmäinen Venäjän myönteinen pääministeri Moldovassa kävi ensin vierailulla Venäjällä. Meidän on sanottava, mitä ovat meidän pelisääntömme ja mitä me odotamme heiltä, nimittäin että he noudattavat sääntöjä. Ja sen lisäksi Euroopan myönteisiä voimia täytyy vahvistaa. Meidän täytyy saada ne neuvottelupöydän ääreen. Ja meidän pitää sanoa selvästi, että Eurooppa-myönteiset voimat, jotka haluavat siirtää maata kohti Euroopan unionia, saavat tukea. Ei vain kauniita sanoja, ei vain diplomaattisia julistuksia. Se ei riitä. Kiitos. Aluksi haluan toivottaa tervetulleeksi teidät, 500 miljoonaa euroa, 500 miljoonaa euroa kansalaista edustajat. Nyt aluksi puheenvuoro saa edustaja Mikser, olkaa hyvä. Um, Madam Speaker, mad- Puhemies, korkeudustaja, edelleen meidän täytyy olla sitoutua itäisiin kumppanuuteen. Se ei palvele vain näitä kuutta maata, vaan itse unioniakin. Poliittinen vakaus ja kasvavauraus itäisissä maissa tarjoaa meille turvallisemman ja vakaamman naapuruuden ja näin voimme torjua myös meidän vihollistemme ikävä vaikutusta. Georgia esitteli, olen minäkin huolestunut kehityskulusta tuossa maassa se, että parlamentti äänesti kumoon muutokset vaalilakien niin, että olisi saatu täysimittainen suhteellinen valitapa on valitettava, vaikka meidän ei pitäisi määrätä mitään järjestelmää kumppaneillemme vaaleissakaan. Kyllä odotamme, että he noudattavat omia sitoumuksiaan. Euroopan pyrinnöt ovat lähes kaikkien poliitikkojen tahtona sielläkin, kuten myös kansan enemmistön tahtona. On tärkeää, ettei näitä legitiimiä pyrintöjä uhrata pelkästään kotimaan politikointiin. Georgian poliitikkojen johtajien täytyy löytää poliittinen ratkaisu kriisiin niin, että voidaan taata, että oma kansa, kuten kansainväliset kumppanitkin, voivat nauttia poliittisen prosessin koskemattomuudesta. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron edustaja Groseljille Renew-ryhmästä. Hyvät naiset ja herrat, itäinen naapurusto on strategisesti merkittävä EUlle ja alueella on merkittäviä haasteita – demokratisoitumisen jälkeen useimmat eh, kohtaavat sen, että elitistiset oligarkit vaikuttavat asioihin yhä enemmän, eivätkä ota kansanintressiä huomioon ja etääntyvät eurooppalaisista arvoista. Tämä ei tietysti tapahdu geopoliittisessa tyhjiössä ja ilman, että ulkoiset toimijat osallistuisivat. Venäjä avoimesti ja aggressiivisesti vaikuttaa useimpien alueen maiden poliittisiin järjestelmiin. Turkistakin on tulossa aktiivisempi, kun se ajaa omia geopoliittisia intressejä. Sitten on myös Kiina, joka toimii viisaammalla ja hiljaisemmalla tavalla, mutta pitkän aikavälin strategian mukaan. Nyt on korkea aika, että EU tarjoaa itäiselle naapurustolle jatkuvaa tukea kansalaisyhteiskunnalle demokraattisten uudistusten hyväksi. Kiitos sinne puheenvuoronsa edustaja Demski ECR-ryhmästä. Kiitos, rouva puhemies, komission jäsen. Tietysti itäinen kumppanuus on saanut menestystä, erityisesti jos vertamme erityisesti Välimeren unioniin, niin voi sanoa, että menestys on valtava. Mutta ei pitäisi katsoa sormien läpi ongelmia. Joissakin maissa voidaan havaita ja pataantumista. Tällainen maa on muun muassa Georgia, joka näytti olevan oikein hyvällä tiellä, mutta se mitä olemme viime kuukausina havainneet, protestit laajenevat ja valta kohtelee yhä huonommin ihmisiä. Gaharin valinta, joka oli äskettäin Venäjän federaation kansalainen ja niin edelleen. Ei myöskään tiedetä, että voidaanko sanoa, että tämä demokraattinen menestys Armeniassa olisi tämän ohjelman ansiota. Näyttää todellakin siltä, että täytyisi miettiä uudelleen strategiaamme mutta luulenpa, että menestys riippuu johdonmukaisuudesta politiikassa, uskottavuudesta ulkopolitiikassa, myös, myös siitä, miten me itse noudatamme omia standardiamme. Kiitos. Kiitos. Edustaja Sokol haluaa käyttää sinistä korttia vai haluaako todella? Igen, Nostitteko karttani vai, kortin vai leikittekö vain sillä? Card. Nostitteko te sinisen kortin? No hyvä, te haluaisitte käyttää puheenvuoron. No niin, hyväksyttekö Sokol, edustaja Sokolin kysymyksen? Edustaja Krasnodemski. Edustaja Krasnodemski. Hyväksyttekö sinisen kortin kysymyksen? Kyllä, hyvä. No siinä tapauksessa edustaja Sokol, olkaa hyvä. Kiitos. Totesitte, että joillakin Joissakin maissa on otettu takapakkia demokratiassa ja ihmisoikeuksissa valitettavasti. Onko EU tehnyt riittävästi heidän auttamisekseen? Olemmeko olleet riittävän johdonmukaisia tukeessamme näitä maita? Oletteko sitä mieltä, että ei EU on johdonmukaista politiikkaa harjoittanut ja se pystyy auttamaan noita maita. Ja minuutti vastausta. Vastaan lyhyesti, en ole sitä mieltä, että näin olisi. Ja juuri tähän pitäisi perustua tämän politiikan uudistus, niin